Ajattelen tätä kommenttia ehdottaisin minuutin hiljaista hetkeä. Mulțumim! Trecem acum la votare. Nyt siirrymme äänestyksiin. Ensinnä on äänestys, joka koskee Burundia ja Rob Bobrugurikan tapausta. Meillä on yhteinen päätösasema ja äänestys päätösohjelmasta tapahtuu nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mr. Preda. Herra Preda. Merci beaucoup, monsieur président. Kiitoksia. Ennen äänestystä Saudi-Arabiasta haluaisin selittää, että EPP ei allekirjoittanut yhdessä päätöslausumaesitystä siksi, että yhdessä kappaleessa on verrattu Saudi-Arabiaa ja Isistä. Keskustelussakin todettiin, että tietysti päätösosamassa me selkeästi tuomitsemme nämä rangaistukset, jotka Barawille on määrätty. Eli ainoa syy, miksi emme puolla tätä päätösasemaa, on se, että muut ryhmät ovat verranneet toisiinsa Saudi-Arabia ja ISIStä. Kiitos. Otimme tämän tiedot, tiedoksemme ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on siis Saudi-Arabia Raif Badawin tapaus. Tässä on yhteinen päätösmaesitys kuudelta poliittiselta ryhmältä. Alkuperäinen kohta viisi, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Minä luulen, että se hyväksyttiin. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. voimme nähdä nyt, että se on hyväksytty. Sitten siirrymme Jonatason kappaleeseen H, alkuperäinen teksti, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantason kappale M, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty on kappale N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt päätösomaistus kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Enkiden votul. Äänestys on päättynyt. Ja Tämä on hyväksytty. E, Nyt siirrymme päätösmaan asiassa kadonneen henkilöiden joukkohaudoista. Meillä on yhteinen päätösmäesitys seitsemältä poliittiselta ryhmältä Äänestämme siitä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Tarkistus 1 on vedetty pois, joten äänestämme koko päätösmäistyksestä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Votul este închis. Äänestys on päättynyt. Ja tämä on hyväksytty. Trecem la punctul înființarea unei... Seuraavaksi, niin. Au nom de 191 signataires de... 191 allekirjoista on tullut tähän tutkimusvaliokuntaan, joka käsittelee verosopimuksia. Ja haluaisin ottaa esiin yhden kysymyksen liittyen työjärjestykseen. Puhemies ihan itse päätti, ettei äänestetä tästä ehdotuksesta, jonka 191 allekirjoittaja on pyytänyt, mutta työjärjestyksen mukaan puhe, puheenjohtajakokouksen on tuotava tänne äänestys, tai sen täytyy sitten suositella myönteisesti tai negatiivisesti ottaa kantaa tähän ehdotuksen, näin ei ole kuitenkaan tehty. Ja me katsomme, että tässä on rikottu Eurooppa-oikeutta, ja meillä on oikeus viedä tämä sitten EU-tuomioistuimeen. După După cum știți, este o decizie. Kuten tiedätte, tuo on päätös, jonka teki kokous, jolla on ainoa elin, jolla on oikeus tehdä päätöksiä näissä kysymyksistä. Ja nyt sitten siirrymme äänestykseen. Ää, un... Tarkistus yksi. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Votul este închis. Äänestys on päättynyt. Adoptat. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätöksestä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Votul este închis. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Ja nyt siirrymme nimityksiin tähän erityisvaliokuntaan emme ole saaneet mitään tarkistuksia, jotka koskevat henkilöitä, jotka nimitetään erityisvaliokuntaan, joka käsittelee verosopimuksia. Ja käymme, käymme tästä äänestyksen. Tätä ei äänestä, anteeksi. Sitten humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa. Meillä on yhteinen päätösosama esitys kuudelta poliittiselta ryhmältä. Tarkistus neljä. Puolesta. Împotrivă. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta viisi kahdessa osassa nimenhuutto äänestys ensimmäisestä osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistus viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 17. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Votul Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Kohta 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 23. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Johdantason kappale K, nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Votul Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten äh, koko päätösosumaesitys äh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kiitän teitä ja nyt jatkamme äänestysselityksillä. Kiitoksia.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 Vă rog să-l prezentați. Olkaa hyvä työjärjestyspuheenvuoro. Uh, yes, um, Mr. President. Hyvä puhemies. Haluaisin laittaa suullisen äänestysselityksen Raipa Dauin tapaukseen. Kyseessä on erittäin tärkeä asia meille. Ja tavallisesti valtuuskunnassa me emme äänestäisi tämän kaltaisen asian puolesta, mutta nyt äänestimme siitä syystä, että humanitaarinen kysymys oli niin tärkeä. Ongelma on se, että jos meille sanotaan, että ei saada esittää äänestysselityksiä, niin silloin meiltä kielletään oikeus kertoa yhdistyneen kuningaskunnan ihmisille siitä, miksi me olemme tehneet niin kuin olemme tehneet. Din uh, câte sunt informat, pe acest articol nu se permit... Minulle ilmoitettiin, että meillä ei ole äänestysselityksiä tästä aiheesta, tästä päätöslausumasta. Me emme voi siis ottaa tähän vaiheeseen äänestysselityksiä liittyen tähän asiaan. Trecem la adoptarea procesului verbal și a textelor adoptate în cursul ședinței. No niin, nyt eilisen istunnon pöytäkirjat hyväksymme ja tekstit, jos kom-